das protokoll der sitzungen vom 28. und 29. maaliskuuta järjestetyistä istunnosta pöytäkirjat ovat asetettu saataville. Onko, niitä, onko niistä vastahuomautuksia? Näin ei ole. Pöytäkirjat on näin hyväksytty. Herra Dimitar Stojanov on vetänyt pois hakemuksensa